Colleagues, uh, begin to take your seat. No niin, kollegat, hyvää iltapäivää. Istuutukahan alas. Jos ette ole mukana äänestyksessä tänään iltapäivällä, niin voisitteko poistua? Ja jos haluatte olla mukana, niin istuutukahan alas. Um, so colleagues, uh, we had a poll. No niin, kollegat. Yhdellä ryhmällä ei ollut äänestyslistaa, mutta onko muilla No, minä vain jatkan puhettani. Kiitoksia Peter, kiitoksia vaan. Kollegat, tarkistaisin, että kaikilla on äänestyskortit mukana. Kaikki äänet tai äänestykset toteutetaan koneellisesti. Onko teillä äänestyskortit mukana? If anyone who is voting doesn't have the... Jos jollain ei ole äänestyskorttia, niin voisitteko kertoa nyt sihteeristölle siitä. It's essential that you have your On tärkeää, että teillä on äänestyskortti, koska kaikki äänestykset toteutetaan koneellisesti. No niin, kollegat. Mennään sitten ensimmäisen äänestykseen. Voisitteko istutua alas? Myöskin henkilöstön jäsenet. Voisitteko istutua, ellei ole jotakin aivan äärimmäisen tärkeää? myös siellä takana. No hyvä. Hyvää iltapäivää kollegat. Aloitetaan ensimmäisestä äänestyksestä. EUn lainvalvontaviranomaisten koulutuksesta vastaava virasto SEPOL ja meillä on asetusehdotus, jolla perustetaan tämä virasto. Ja esittelijä tässä on Kinga Kall. Ja meillä on yksi ainoa äänestys. Ja se otetaan koneellisesti. Eli jos te olette valmiita, niin äänestys alkaa. So colleagues, if we just pause. Kollegat, pieni hetki, pieni hetki. EPPllä on yksi täysiä sen liikaa. And kun hyvät kollegat, meillä on hyvin täysi sali tänään, eli olisi hyvä, jos voisitte olla hiljaa, kun minä puhun. Eli kun EPP järjestäytyy, niin SND sanoi, että teilläkin on yksi jäsen liikaa. No hyvä, että meillä on nyt tämä alkuäänestys, jotta saamme asiat järjestykseen. No tämä, se ei muuta tai vaikuta asiaan tässä tilanteessa, mutta voisitte järjestää tämän asian. Ei mitään kiirettä. Tähän äänestykseen se ei vali, va, vaikuta. Jos sitten vetää nämä ylimääräiset jäsenet pois molemmista ryhmistä, niin voimme sitten äänestää lopulta. Ja tulos on hyväksytty. Äänestys päättynyt. Eli hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Uh, colleagues, um, Mrs. Gall would like to just say a couple of words. Edustaja Gall haluaa sanoa pari sanaa. Aivan lyhyesti haluaisin kiittää varjoesittelijää varsinkin Rova Venjavaa, joka tuki minua neuvotteluissa. Ja sihteeristöä haluan kiittää erityisesti Orenkai. Kiitos vielä kerran. Thank you very much. Kiitoksia. Hyvät kollegat, mennään sitten toiseen äänestykseen. Matkustajarekisteritietojen käyttö. Esittelijä Kirk Hope jos hän ei halua sanoa mitään, niin voimme sitten mennä suoraan äänestykseen. Ja jälleen kerran kaikki äänestykset toitetaan koneellisesti aina kun, tai kun näin on pyydetty, eli kaikki koneellisesti. Oletko kaikki valmiina? Voisitte olla hiljaa tässä äänestyksen aikana, se auttaisi asiaa. Mennään sitten ensimmäiseen äänestykseen. 48, 49 ja 50 tarkistukset. Äänestys alkaa. The vote. Äänestys päättyy. Ihan pieni tauko sd ryhmällä on vielä yksi jäsen liikaa. Eli tämä pitää järjestää ennen kuin päästään eteenpäin. colleagues, Niin, sitten kun olette valmiita, voidaan jatkaa ja päättää äänestys. Oletteko valmiita? No niin, nyt asian kunnossa. Ja nämä hylätty. Mennään sitten eteenpäin. 58. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi yksi, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. äänestys. Äh, kompromissi kolme. Äänestys alkaa sivu 18. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4, sivu 22 minun listassani äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4. Sivu 32, ainakin minun listassani. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pahallani kollegat, täytyy sanoa äh, SD-ryhmällä vieläkin yksi ja sen liikaa. Kiitoksia. Kompromissi 6, 37 sivulla. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän. Äänestys alkaa. Sivu 46. No, teillä varmasti mennä aikaa, kun kääntelette sivuja. Postit laput ovat hyvä idea. Pahoillani kello on aika paljon, mutta tämä vain neuvona seuraavana kertaa varten. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 8, sivu 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10, sivu 72, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. Puhuja korjaa. Kompromissi 12. Kompromissi 12, sivu 84, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13, sivu 86, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14 sanoo puhuja sivu 87. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15, sivu 87, myöskin äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 16, sivu 88, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi 17, myöskin sivu 88, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 18, sivu 91. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kun minäkin olen äänestänyt, no niin hyväksytty. Kompromissi 19, sivu 92, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 20. Myöskin sivu 92 äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 21. Sivu 93. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten johdantoisan kappaleet Äänestys päättyy. Nyt äänestys päättyy, siis tarkistus 51. Hylätty. Sitten 53 tarkistus, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissit 22 ja 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten sivu 117 äänestystekstistä näin muutettuna. Vai ei? Pahoillani. Missäs me menemme? Jäikö minulta joku välistä? So as I was saying, Aivan kuten sanoin aiemmin, niin EPP tässä kysyi muista äänestyksistä, mutta tässä itse asiassa äänestettiin yhtenä ryhmänä näistä kaikista kompromisseista 22-56. Te voitte olla tyytyväisiä ja tämän jälkeen voi lähteä kotiin. Nyt olemme sivulla 116 äänestystekstistä näin muutettuna. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Jos haluatte äänestää erillisesti näistä aiemmista, niin kertokaa, niin voimme palata taaksepäin. Äänestys päättyy. Ja sitten äänestämme neuvotteluvaltuuksista. Neuvoston kanssa käyttävissä neuvottelussa äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestävätkö kaikki? Äänestys päättyy. Ja äh, hyväksyt, eli onnittelut esittelijälle. No niin, kollegat, pidetään pieni tauko ennen eh, seuraava kohtaa, jotta saamme salin tyhjennettyä. Kiitos.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

akwai ta gurin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 colleagues, everyone is here, so I'm going to... Um... No niin, kollegat, kaikki ovat paikalla, joten aloitetaan keskustelu. Niin, Peki, tiedän. Aloitin hieman myöhässä tänään, mutta kuitenkin täällä on esittelyt paikalla, joten aloitetaanpa. Ja haluaisin vain mainita. Niin, en tiedä mitä täällä tapahtuu. Mikrofoni kiertää. Onko se minun puheen? No tilanne ei ole kovinkaan paljon parempi. Mitäs täällä tapahtuu? Sorry. Yeah. Niin, niin No nyt kuuluu paremmin, nyt kuuluu paremmin. Ehdotus neuvoston päätökseksi kansainväliseen suojeluun liittyvistä väliaikaisista toimista Italian ja Kreikan hyväksi. Esittelijä Ska Keller. Meillä on täällä varjoesittelijät paikalla ja ehdottaisin, että ensin otetaan scan-esitys ja sen jälkeen Peter Idemüller käsittelee tai esittelee tämän kohdan 11, jossa puhutaan joustovälinen varojen käyttöönotosta Italian ja Kreikan hyväksi kansainvälisen suojelun alla toteutettuja väliaikaisia toimenpiteitä varten. Jos voisin ottaa ensiksi molemmat esittelijät ja sitten käydään keskustelu, ehkä tämä olisi järkevä tapa edetä tässä sen sijaan, että keskustellaan tässä välissä. Eli käsitellään tämä, nämä pakettina, jos sopii. No hyvä kollegat. Eli aloitetaan Ska Kellerin alustuksella. Ja tarkoituksena tässä on laatia tarkistuksia tai käsitellä tarkistuksia määräaika 10. heinäkuuta ja tästä kuulittekin jo jonkun verran Luxemburgin puheenjohtajavaltion esittelyssä ja pyydän selittää tästä vielä enemmän. Olepa hyvä. Meillä on nyt tällä kertaa hyvin aikaa. Pahoillani, että aikaisemmin jouduin keskeyttämään sinne. Äm... Kiitoksia. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikki varjoesittelijöitä yhteistyöstä, koska meillä on hyvin tiukka aikataulu, ehkä kaikkein nopein mietintö, mitä on koskaan tehty tässä talossa, että on todellakin ponnisteltu sen eteen. Asiasta on keskusteltu jo useamman kerran. Tässä puhutaan nyt hätäjärjestelmästä Kreikan ja Italian hyväksi. Me voidaan 40 000 ihmistä siirtää näistä maista – koska ne ovat eturintaman maita ja heillä tulee paljon maita sinne. Ja heidän ihmisten sitten polut menevät vielä eteenpäin sieltä. Komissio ehdottaa sitä hätäsijoitusohjelmaa sitovana, kun taas neuvostelutti sitä taas vapaaehtoisena. Varmaan huomenna äänestyksessä voimme sitten todeta sen äänestyksen avulla, että me vaadimme sitovaa siirtojärjestelmää joka on sitten solidaarisuuden viesti, jota tarvitaan. Tämän takia ehdotamme tässä meidän ehdotuksessamme, että tuemme komissiota kaikille muutoksineen. Mutta tämä on vain lähtökohta. Me tulee alaan ja sitten maihin ja lukuihin ja 40 000. Tämä voi olla pelkästään lähtökohta alku koko prosessille. Ja tämä tehdään myös sitten selväksi kielellisesti, jolla asioista puhutaan, niin kuin teidän tarkistuksillakin myös. Mainitsimme myöskin sen, että koska tämä hätäjärjestelmä ei ole yhteispäätösmenettely, vaan pelkästään kuulemismenettelyn alainen, niin odotamme, että komissio ehdottaisi sitten sitovaa, siis pysyvää, pysyvää järjestelmää, hätäsiirtojärjestelmää, Ja tämän komissio on luvannut tämän vuoden lopulla. Ja jos ei tapahdu sitten nopeasti, niin me käytämme sitten meidän omaa maisuuttamme, että me käytämme sitten oma-aloitteisen mietinnön välinettä. Tällä annetaan selkeä viesti komission suuntaan, mutta tämä vain alku. Ja koska tämä on hätätoimenpide, niin emme halua enkä sitten luopua tästä meidän yhteispäätösmenettelystämme. Meidän pitää taata, että myöskin toissijaiset siirtymiset ottaen huomioon, erityisesti ne henkilöt, jotka siirretään, niin sitten kattaa heidän kotouttamisaspektejaan myös, että ottaen huomioon heidän toiveensa, näiden hakijoiden toiveet. Ja tätä voidaan valistaa myöskin teidän tarkistuksillanne. Kiitokset tuesta ja perhesiteet, yhteisösiteet, voidaan ottaa mukaan pätevyydet. Ja myös jäsenvaltioiden toiveita voidaan ottaa huomioon, kun ajatellaan, että molemmat sekä pakolainen että jäsenvaltio voisi olla tällä tavoin tyytyväisiä. Tämä tukisi molempia toimijoita. Ja tekemään tämä nyt ei aina toimisi, mutta pyrimmekin sen toimimaan silloin, kun se olisi mahdollista. Tämä teki tästä hätäsiirtojärjestelmästä myöskin menestyksen, ja tätä juuri tarvitaan, että osoitamme nyt tällaisella hätäjärjestelmällä, joka on siis kahden vuoden kestoinen ja koskee 40 000 ihmistä siirrettävää henkilöä. Että tämä on siis, ja voi olla menestystarina, ja sitten jäsenvaltiot voivat olla myöskin valmiita varmaisen täytäntöön tulevaisuudessa. Tässä tärkeimmät asiat, joita olemme ehdottaneet lausuntoluonnoksessa. Ja uskon, että nämä kompromissit ovat tehneet lausunnosta vielä paremman. Kiitokset yhteistyöstä. Ja toivottavasti neuvosto ottaa tämän huomioon, niin heidän pitää ottaa meihin yhteyttä, jotta myöskin meidän tarkistuksemme huomioon, kun me menevät yksityiskohtaiseen käsittelyyn, koska yksityiskohdat ovat tärkeitä, että tehdään tästä menestystarina. Toivon myös, että neuvosto voi hyväksyä vähintään 40 000 maanantaina. Tiedän, että Luxemburg puheenjohtajavaltiona ponnistelee paljon tämän eteen, mutta me tarvitsemme kaikkien jäsenvaltioiden ponnistelua, että ovat valmiita panemaan täytäntöön tämän vapaaehtoisen solidaarisuusjärjestelmän, kuten sitä sovitti viime Euroopan neuvostossa Joten kiitokset vielä kerran varjoesittelijöille heidän tuesta ja ehdoista, ehdotuksista. Viimeiset kaksi viikkoa olettiinkin tiukkoja, mutta olen tyytyväinen, että me tämän verran ainakin pystymme nyt ehdottamaan tässä vaiheessa. Ja toivottavasti tämä menee läpi huomenna äänestyksessä ja kiitos myöskin kommenteista näin jo etukäteen. Kiitoksia paljon Ska. Tässä oli todella tiukka aikataulu. Ja mukana monissakin kokouksissa. Ja sitten kohta 11 joustovälineen varjon käyttöönotto ja Peter on käsitellyt tätä, joten voisitko esitellä tämän ja sitten avataan keskustelu esittelen kesken. So the flexibility instrument. Kiitoksia tämä on siis joustovälineestä. Ja tämä siirtomekanismi oli tässä Kellerin mietinnön kohteena hyvin lyhyesti. Olen tyytyväinen komission ehdotukseen, että käytetään joustovälineen varoja, jotka ovat käytössä äh, otsakeen kolme alla. Tämä lisärahoitus on tarkoitus käyttää äh, kiireellisiin äh, siirtotoimiin, joista Rova Keller justi puhui. Ja minä ehdotan ainoastaan, että sopeutetaan tätä joustovälineen määrää 5 miljoonalla eurolla, että lisätään EASON budjettia tätä kautta, koska tällä virastolla on keskeinen koordinointirooli silloin, kun täytäntöön pannaan tätä mekanismia ja varsinkin kun katsotaan näitä kuumeisimpia paikkoja tässä asiassa. Ja tällöin tulevat kyseeseen nämä etulinjan valtiot minä ajoin myös lisätä tämän välineen määrää niin, että olisi ylimääräiset 10 000 siirretyille henkilöille tämän mekanismin myötä, mutta ymmärrän, että tätä asiaa ei viedä eteenpäin tässä mekanismissa, joten loppuviimeksi en ottanut mukaan tätä lausuntoa. Niin en ehdota enää muita muutoksia. Mielelläni kuulen varjoesittelijöitä onko eh, heidän mielestään tarvetta lisäsopeutuksille. Kiitos. Thank you very much, Peter. Kiitoksia oikein paljon, Peter. Otetaan sitten varjoesittelijät. Skaan mietitään ensinnäkin Jeron Lennars ensimmäisenä. Thank you, thank you very much, Chairman. And... Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin Skaalle tästä oikein hyvästä esittelystä. Minäkin lisäisin vielä kiitokset Liben sihteeristön henkilöstölle on lähettänyt sähköpostia aikaisin aamulla ja myöhään illalla. Tämä on ollut hyvin vaikea työtä, mutta tulokset ovat kuitenkin hyviä. On hienoa, että löysimme yhteisen kannan täällä ryhmien kesken Euroopan parlamentissa erityisesti, kun tätä verrataan niihin ongelmiin, joita on tapahtunut neuvostossa tämän saman asian käsittelyssä viime viikkoja aikana, joten tämä on oikein hyvä ja tätä Euroopan kansalaiset meiltä odottavatkin. Olemme hyvin selkeä sanoja, sanaisia tässä, kun äh, näitä pakolaisia pitää siirtää 40 000 henkilöä. Tämä on itse asiassa suuri haaste monissa jäsenvaltioissa, mutta tämä pitää toteuttaa hyvin ja tämä pitää toteuttaa siten, että voimme osoittaa, että tämä mekanismi toimii. Ja sitten voimme oppia tästä ja myöskin käyttää niitä tässä pysyvässä uuden sijoittelun mekanismissa, joka toteutetaan vuoden lopussa. Eli tämä on sellainen väline, jonka pitää olla kunnolla varusteltu, jotta se voi käsitellä näitä nopeasti muuttuvia muuttovirtoja ja reittejä. Kompromissitarkistuksissa painotettiin sitä, että tämä on vain yksi osuus tästä holistisesta lähtökohdasta maahanmuuttoasioissa. Tästä puhutaan sitten metsälaikien mietinnössä vielä syvällisemmin, mutta jos emme pääse eteenpäin muissa maahanmuuttoasioissa, niin myöskään tämä ei auta. Joten on erittäin tärkeää, että pidetään painetta yllä ja että pääsemme eteenpäin tässä asiassa. No tietysti, mitä opimme myöskin tästä Maltan tapauksesta, meidän pitää välttää eh, tällaisia lisäliikkeitä sen jälkeen, kun ihmiset on siirretty. Eli kun ajatellaan, mitkä ovat meidän preferenssemme, meidän pitää ottaa huomioon turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat ja meidän pitää taata, että tämä järjestelmä, jota kehittelemme, myös toimii käytännön tasolla. Kiitoksia oikein paljon ja odottelen sitten jatkokäsittelyä huomenna. Kiitoksia sitten SD-esittelijä. Kiitoksia. Minun pitää aluksi kiittää esittelijää Rova Kelleriä ja kaikkia muita varjoesittelijöitä joiden kanssa tein yhteistyötä. Me olemme loistava tiimi. Tämä oli melkein mahdoton tehtävä käsitellä tätä vaikeaa aihetta parissa viikossa. Tiedätte, kuinka vaikea aihe tämä on sekä komissiolle että neuvostolle. Emme olisi onnistuneet ilman LIBE-valiokunnan tukitoimia. Kiitokset avustajille. Tänään tämä keskustelu pari päivää ennen kuin neuvostot asiasta päättää, niin mikä on meidän kantamme tähän näihin tiettyihin kompromissiehdotuksiin? Totta kai tämä pitäisi olla sitova jäsenvaltio, tämä on ensimmäinen vaatimus. Mutta en ole varma ymmärsinkö puheenjohtajavaltion kommentit tänään täällä, mutta jos ymmärsin oikein, niin jos tämä päätös tehdään, niin sekin se olisi sitova kaikille 28 jäsenvaltiolle. Ja sitten meidän toinen vaatimuksemme tähän liittyen. Meille tuli selväksi, että tämä on ensimmäinen askel, tämä on pilottiprojekti, ja me haluamme tietenkin antaa mahdollisuuden komissiolle, että saadaan nämä pilottiprojektit käyntiin ja kehitetään niitä. Nyt komission pitäisi valmistautua sitten tämän jälkeen pysyvään mekanismiin. Toivottavasti se sitten valmistuu tämän vuoden lopulla. Kuitenkin tämä mekanismi alkaa siis vuodesta, toimintansa vuodesta 2016 alkaen. Ja näyttää siltä, että tilanne vaikeutuu koko ajan, että meillä on myöskin valmiina vastaamaan tuleviin tilanteisiin. Kellerin ja muiden ehdotukset ovat tietenkin yhdessä toisinsa, mutta Metsola ja Kienkän ehdotukset myöskin liittyvät tähän näin. Ja toivottavasti sitten lopullinen teksti saadaan sitten aikaiseksi tästä aiheesta syyskuussa. Tänään sovimme 40-60 suhteesta. Tämä on se komission ehdotus. Kuitenkin meidän toiveemme on katsoa tätä pilottimekanismia ehkä noin kuuden kuukauden päästä uudestaan. Ja katsotaan sitten, onko tämä ylipäätänsä toimintakykyinen, pitääkö me ehkä muuttaa sitä. preferenssiasia oli kaikkein alaisin tässä asiassa. Tässä oli kaksi ajattelukuntaa, joka pitää ottaa huomioon nämä ihmisten toiveet. Tämä on tietenkin hyvä asia, mutta sitten kompromissi kuusi, jonka teimme, niin löysimme siinä sitten kultaisen keskitieneiden kahden ajattelukunnan kesken. Ja me ST-ryhmästä me tuemme tätä kompromissia. Jos tehdään tällainen preferenssiluettelo, niin emme mitenkään haluaisi, että tätä käyttäisivät maat sitten hyväkseen, jotka ottaa vastaan, tätä mekanismia vastaan. Emme halua antaa teille mitään maasta lyömäasetta sitä vastaan. koska pakolaisten jake, jako kaikkiin jäsenvaltioihin Kreikasta Italiasta on tärkeä periaate. Sitten vielä toinen asia, joka ei ollut tätä kovinkaan suosittu ehdotus, mutta minä toivoin, että teksti voitaisiin vahvistaa siinä osiossa, jos todetaan, että Kreikka ja Italia nämä maat, joissa on ollut kaikkein eniten pakolaisia, ja siellä pitäisi myöskin kansallista turvallisuutta vahvistaa. Toivottavasti tämä voidaan hyväksyä. Kiitokset kaikille ja toivottavasti huomenna tuet tätä äänestyksessä. Liana, ähm. Kiitoksia, Liana. Sitten jäsenten puheenvuoro. Mm, edustaja Wikström, Cecilia. Much and I'm... Kiitoksia kovasti. Minä olen täällä puhumassa meidän varjoesittelijämme äh, Angelika Ninnin kanssa. Tai äh, puolesta hän ei päässyt valitettavasti paikalle. Hän haluaa kiittää esittelijää kovin äh, lämpimästi myös muita varjoesittelijöitä ja painottaa, että erinomaista tiimityötä tässä on tehty. Sitä tarvitaan kyllä enemmän muutenkin täällä alleryhmälle on erittäin tärkeää, että kaikki huolet otetaan huomioon. Esimerkiksi eh, sitova kiintiöjärjestelmä, selkeä kannanotto siitä, että nykyinen järjestelmä ei toimi ja siihen tarvitaan uusi väline tilalle, päivitetty tilanne, jotta voidaan eh, täyttää tämän vuosisadan haasteet. Eh, Dublin oli viime vuosisadan haasteita varten määrällisten ja laadullisten tietojen käyttö ajatellen siirtoa. Laadullinen tieto saattaisi ottaa huomioon perhesiteet, kielen, kulttuurin ja tietenkin perusoikeudet. Ja tässä painotetaan, että erityisesti pitää ottaa huomioon haavoittuvimmat henkilöt, lapset, YH-äidit ja kidutetut henkilöt. Varjoesittelijämme on myös sitä mieltä, että tämä pysyvä siirtomekanismi, jota ehdotetaan yhteispäätösmenettelyssä, tämä on hyvin tärkeä asia, jota tarvitaan kovasti. Hän suhtautuu hyvin myönteisesti ja toivoo, odottaa kovasti, että tämä mietintö auttaa muuttamaan solidaarisuusperiaatetta lainsäädäntötekstiksi. Minä ja koordinaattori, me haluamme onnitella eh, Skakelleria siitä, että hän on tehnyt nopeasti näin hyvää työtä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Katriina, Katriina Syötsi. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, kiitoksia. Minäkin haluan kiittää kollegoita ja esittelijää Ska Kelleriä ja Peter Niedermülleriä ja varjoesittelijöitä loistavasta työstä, jota ovat tehneet tämän, näiden kahden asiakirjan osalta, joista me keskustelemme tänään. Haluaisin vain teille muutaman kommentin ja ehdotuksen Ska Kellerille. Ilman muuta tässä on kyseessä mekanismi, joka on hätämekanismi ja väliaikainen mekanismi mutta nyt ainakin ensimmäistä kertaa nyt tehdään ehdotusta ongelmaan, joka on kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhteinen ongelma. Ja tässä on eurooppalainen lähestystapa, solidaarisuus ja vastuullisuus. Koska oikein kyllä muualla ole tehnyt mitään tässä tähän mennessä, mutta me on mainittu hyvin paljon. Joten pitää vielä vahvistaa ehdotusta tarkistuksilla – ainakin niitä kohtia, jotka minusta ovat kaikkein tärkeimpiä. Minusta ensinnäkin on tärkeää katsoa suojelua alaikäisten osalta. Joo, tuossa on kappale 25. Siinä todetaan, että tämän uuden välineen ei tule mitenkään vähentää tuomioistuimen päätöstä antaa tuki, suojailua alaikäisille siis kesäkuuta 2013. Ja sitten tekisin myöskin tarkistuksen siihen, että pitää ehkä poissulkea uudelleen sijoittamismekanismin niissä tapauksissa, jos nämä maat eivät pystyvät pysty kehittämään omaa maahanmuuttajien vastaanottojärjestelmäänsä. Eli tässä pitää parantaa vastaanottoaikoja Kreikassa, Kreikassa ja muissakin. Mutta minusta ei ole oikein, että tässä on mitään seuraamuksia tästä. Ja että tämä uuden sijoitusmekanismi silloin keskeyttäisi, jos tähän ei pystytä. Näillä kahdella maalla on valtavat paineet. Ja todellakin tässä sitten lopuksi haitattaisiin niitä, jotka täällä pyritään suojelemaan, eli turvapaikanhakijoita. Ja lopuksi vielä minä olen sitä mieltä, että tässä ehdotuksessa pitäisi tehdä tarkistus, että tehtäisiin tietty aikaraja koko menettelytavan kestolle. Siitä lähtien, kun henkilöt saapuvat Italiaan tai Kreikkaan. Jos vaikka tässä olisi yksi kuukausaikarajana, mutta mitä se hyödyttää, jos en pysty viemään tätä menettelytapaa siinä ajassa loppuun. Eli näillä ehdotuksilla pyrin vain vahvistamaan erotusta ja tukemaan kollegoiden työtä, jotta kaikki huomenna voimme sitten hyväksyä tämän ehdotuksen täällä valiokunnassa. Kiitoksia. Tietysti on tärkeää saada yksityiskohtainen näkymä näistä kaikista argumenteista. Ja sitten saamme Kreikan näkökulman hetken päästä. Saitte puheaikaa, mutta seuraavana tässä on ensiksi Mari Christian ja sitten kohta saat sinä puheenvuoron. Oui, je prends la parole niin minä käytän puheenvuoron äh, Kostas Krisokonosin puolesta ja Krustos Krisokonos ei valitettavasti päässyt paikalle tänään, joten hän oli varjoesittelijä ja minäkin haluaisin nyt kiittää muiden ohella esittelijää siitä, miten hän on näin kiireellisesti tehnyt hyvää työtä, niin kuin hän tietää, niin minä itse olen ollut mukana tekemässä näitä tarkistuksia Kostasin kanssa, joten tosiaankin mielestäni nämä kompromissit ovat hyviä ja jopa erittäin hyviä. Minun mielestäni meidän ei pitäisi unohtaa sitä, mihin yhteyteen tämä kaikki pitää sovittaa. Olen kuullut mm, pilottihankkeista ja hätämekanismeista. On totta, että Dublinin järjestelmä on näyttänyt rajansa. Me tarvitsemme pysyvää mekanismia. Meidän pitää uudistaa Dublinin direktiivi. Ja nyt kun sanon, että olemme erityistilanteessa, nyt on nähty, minkälainen määrä pakolaisia on kautta maailman. Jopa pelkästään Välimerellä on sellainen tilanne, että EU ei pysy enää perässä siinä, mitä tapahtuu maailmassa, joten edelleen meidän pitää tehdä yhteistyötä. Ja me olemme tässä käyttäen hyvin indikaattoreita tässä kun puhutaan henkilökohtaisista preferensseistä ja suostumusta, minun mielestäni tässä tekstissä pitäisi mennä pidemmälle. Tässä puhutaan taakan jaosta silloin, kun on sellaisia eh, turvapaikanhakijoita, eh, jotka tarvitsevat erityistä suojelua, joten mielestäni taakka ei ole oikea sana. Tässä pitäisi käyttää taakan sijaan vastuusanaa. Ja tällaista ei olla saatu kompromisseihin, olen pahoillani siitä, varsinkin niiden henkilöiden puolesta, jotka ovat tässä kohteena. Ja painotan vielä eh, perusoikeuksien kunnioittamista – koska kyse on turvapaikanhakijoista, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Ja tähän ei pitäisi olla nyt mitään esteitä. Tässä pitää saada oikea tasapaino nyt aikaiseksi. Ja on nähty Kreikan ja Italian kohdalla, mitä tapahtuu entisessä Jugoslaviassa niin sanotusti Berliinin muurin murtumisen jälkeen entisen Jugoslavian maat. Me olemme ottaneet vastaan satoja tuhansia henkiä eh, Euroopan unioniin. Nyt tilanne ei ole mitenkään sama, mutta ei maailman tilannekaan ole sama, joten minä toivon, että päästään, pääsemme eteenpäin, eh, koska me emme tässä ole varsinaisesti yhteispäätösmenettelyssä. Kiitos. Thank you. Yeah, no, Mrs. Yeto. Kiitoksia. Edustaja Jeto tässä kysyi, että mistä puhutaan eri käännösversioissa, puhutaanko näiden maahanmuuttajien jaosta vai mistä itse en puhu tästä taakasta, mutta meidän pitää itse katsoa, minkälaisia termejä näissä virallisissa asiakirjoissa käytetään. Tarkistan tämän asian itse sitten edustaja Batten. Uh, thank you, thank you, Claude. Um, I... Kiitoksia, kiitoksia, Claude. Niin, se mitä täällä todettiin alussa, että tämä 40 000 ihmisen siirtyminen on vain alkua. No tämän kaikki tiedämme. Tämäkin 40 000, taas 40 000 ja sitten 4 miljoonaa ja sitten siitä eteenpäin. Ongelma on se, että mitä kauemmin annamme ihmisen tulla, sitä enemmän ihmisiä tulee. Ja kuten täällä aamupäivällä todettiin, että suurin osa näistä ihmisistä eivät ole todellisia turvapaikanhakijoita, vaan nuoria miehiä, jotka ovat talouspakolaisia. Uskon, että vaihtoehtoisena takia mitä ottaa tämä Australian metodi, jossa ihmiset palauttaa takaisin maahansa. Ja meidän pitäisi olla todellista yhteistyötä Euroopan maiden kanssa, että voitaisiin valvoa välimerta tämän tekemiseksi. Ja jäsenvaltioiden ja diplomaattisten palvelujen pitäisi alkaa painostamaan näitä hyvin rikkaita maita, kuten Arabiemiraatit ja Bahrain ja Brunei ja Saudi-Arabia, jotta he ottaisivat ihmiset vastaan. Koska suurin osa heistä on muslimeja, ja voitaisiin ajatella, että ehkä ensimmäinen paikka, mihin haluat mennä, on tällainen maa, jossa on samaa uskontokuntaa. Minun UK on vaalipiirin ihmiset ovat saaneet tarpeeksi maahanmuutosta ja turvapaikoista. Me olemme kantaneet tarpeeksi omaa taakkaamme jo viime vuosina. Meillä on huomattavia maahanmuuttolukuja, noin miljoona noin neljän vuoden välein. Eikä Birminghamin kokoinen kaupunki tule aina maahan. Ja tämän takia nuoret ja tällaiset koteja ovat mahdottomasti tilanteessa löytääkseen koteja tai vuokratakseen niitä eikä meidän pitäisi hyväksyä minun erottamani toimenpiteitä, että on todellisia turvapaikanhakijoita vastaan. Ja ajatellaan, että ne ihmiset, jotka ovat kaikkein eniten vainottu lähi ovat oikeastaan kristityt, kristitty väestön osa jo 2000 vuotta. Joten ehdottaisin, että ottaisimme toimenpiteitä, joita olisimme omia kansalaisimme ja ottaisimme todelliset asiat esille, koska nämä asiat ovat vasta ihan väärään suuntaan. Thank you, Claude. Kiitoksia, Claude. On vaikea puhua muista kuin niistä, joita tässä on käsiteltykin, mutta haluaisin kuitenkin kiittää edustaja Kelleriä myöskin varjoesittelijä, että tämä on erittäin tärkeä mietintö. Myöskin kiitän Peteria ja kaikkia muita, jotka ovat vahvistaneet näitä mietintöjä Tämä on erittäin tärkeä ja kiireellinen asia. Ja jos katsotaan näitä lukuja, tämä on oikeastaan vain pisara välimeressä, koska Kreikka ottaa vastaan yli 100 000 maahanmuuttajaa tänä vuonna, eikä sillä ole väliä, mikä niiden tausta tai uskonto on. Nämä ovat ihmisiä, jotka lähtevät kotoa ja sota-alueelta ja pyrkivät löytämään parempaa tulevaisuutta. Eli tilanne on hälyttävää ja vaikka Tämä numero nyt tässä, luku on nyt tässä vielä alhainen, mutta tämä on kuitenkin alku ja tämä sitten toivottavasti vie meitä pysyvään ratkaisuun ja toivottavasti pystymme ra- sitten ratkaisemaan ongelman lopulta. Meitä kiinnosti tämä mietintö erityisesti. Laadimme joitakin muu- tarkistuksia ja Iljanatti ne myönteisesti vastaan ja meille oli tärkeää ajatella näitä siirtyä kustannuksia, varsinkin nyt Kreikan tilanteessa, sehän on aivan konkurssissa, meillä ei ole edes rahaa ruokkia näitä ihmisiä. On tärkeää, että ei ole minkälaisia esteitä sille, että näitä ihmisiä voidaan siirtää siihen varsinaiseen päämääränsä. Ja haluaisin myöskin kiittää kaikkia Kreikan kollegoja ja myöskin Kreikan hallitusta siitä, että tästä asiasta on keskusteltu. Ja erityisesti kiitän ihmisiä, koska aivan kuten tiedätte, kaikki vastaanottorakenteet ovat jo romahtaneet Kreikassa. Ja ainoa asia, joka pitää mennä arvon, ihmisarvon ylhäällä Euroopassa on ihmiset, tavalliset ihmiset, eivät järjestöt, eivätkä muut järjestöt, vaan ihmiset, jotka ruokkivat näitä maahanmuuttajia ja ottavat heidät kotiinsa. Se, että me autamme näitä ihmisiä, oikeastaan olemme velkaa sen heille. Kiitoksia oikein paljon. If I may say, said with great dignity, thank you very much, um, kiitoksia, kiitoksia oikein paljon. Todella tärkeää. No tässä oli nyt Italian ja Kreikan näkökulmat esillä. Hyvä. Tämä puhelista vain venyy, mutta nyt kerrankin meillä on aikaa ja tämähän on hyvä asia. Tomas, puhutko budjetin näkökulmasta? Voit puhua lopuksi ja sitten puhua suoraan Peterille otan tässä sillä välin muita kollegoja. Cecilia, Cecilia ensiksi. Eh, grazie, signor Presidente. Eh, volevo... Kiitoksia puheenjohtaja. Mä haluaisin vain minäkin onnitella esittelijää. Mutta myöskin kaikkia muita, jotka ovat olleet valmistelemassa lausuntoa. Tästä on tehty nyt ensimmäinen pilottiprojektiehdotus. Mutta se ei saa jäädä tähän. Meidän pitää luoda tästä lainsääntöprojekti, joka sitten lopuksi valmistaa pysyvän järjestelmän. Tämä on meille tärkeää, että meilläkin on perusta, jonka pohjalta voimme tehdä työtä tulevaisuudessa. Näiden numeroiden lisäksi, jotka kai tulevaisuudessa voivat olla myöskin isompiakin, ja, mutta jos meillä on sitten pysyvä järjestelmä, tämä on helpompi hoitaa. Tämä antaisi siis tavallaan meille vision parlamenttiin, miten toimimme. Ja toivottavasti huomenna tämä hyväksytään selkeällä enemmistöllä. Näin parlamentti antaa tai siis selkeän viestin neuvoston suuntiin, suuntaan kertoen, mikä on meidän kantamme. Lopuksi haluan vain todeta, että monet tarkistukset olen tehnyt tähän tekstiin, niin ne koskevat ilman huoltajaa saapuvia alaikäisiä, joten haluaisin kiinnittää enemmän huomiota juuri alaikäisiin, joita, joilla ei ole huoltajaa mukana. Ja oma aloitteen raportti, jota minä teen Robertan kanssa, toivottavasti sekin se saa sitten myöskin laajan enemmistön, kuten tänään olemme ehdottaneet. Kiitoksia Cecil. Kiitoksia Cecil. Sitten edustaja Winberg. Tack, herr ordförande. Eh, ja. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollegani Väten itse asiassa sanoi jo sitä, mitä minä halusin kommentoida, mutta lisään tähän vielä jotakin. Puhumme tässä vapaaehtoisesta solidaarisuudesta ja toimenpiteistä tässä hätäjärjestelmässä, mekanismissa, mutta tilanne tulee olemaan hälyttävä jo pitkän, pitkään tulevaisuudessakin, kun katsotaan näitä maahanmuuttovirtoja. Ja aivan kuten sitä Kelle sanoi, tämä ei välttämättä toiminut. Jos ajatellaan näitä kiintiömääriä, no kaikkihan alkoi tästä Mare Nostrum-operaatiosta ja tämän vuoksi itse asiassa tämä virta on kasvanut 3 prosenttia itse asiassa 300 prosenttia enemmän ihmisiä tulee nyt kuin aikaisemmin. Eh, tässä puhuttiin 300 000 ja muuta. No, tämä on tietysti vapaaehtoista solidaarisuutta, mutta kuitenkin tietyllä tavalla sitovaa. Mehän voimme auttaa ihmisiä paikan päällä myöskin. Ei kaikkia tarvitse ottaa vasta Eurooppaa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Roberto Metsola. Thank you very much for... Kiitoksia että pääsen vielä loppuvaiheessa. Haluaisin minäkin kiittää Skaata ja muita varjoesittelijöitä yhteistyöstä tässä asiassa. Tämä osoittaa, että me kyllä pystymme löytämään konsensuksen asiassa, joka on näin tärkeä. Ja niin kuin Cecil juuri sanoi, tässä on annettu pohjaa sille yhteistyölle, jota pitäisi vielä jatkossa olla enemmän tämän vuoden loppupuoliskolla. Yksi asia, josta halusin puhua tämän mietinnön yhteydessä, juuri siitä syystä, että tämä pitäisi avata tietä pysyvälle eh, siirtomekanismille. Minä haluaisin nähdä sellaisen mekanismin, joka on eh, tasapuolinen eh, ja oikeudenmukainen ja se olisi tosiaan tällainen kaikkien jäsenvaltioiden välillä. Ja tässä sanotaan juuri näin tässä mietinnössä. Vasta sitten me voimme arvioida näitä jäsenvaltioita ja sen vastaanottomahdollisuuksia oikeudenmukaisesti, koska me näemme, että on velvollisuus, että jokaisen jäsenvaltion pitäisi eh, saada eh, oma osuutensa ja esimerkiksi Schengen, eh, Schengen pitäisi ottaa mukaan ja sen kriteerit mukaan kriteereissä. Kiitoksia Roberta. Sitten budjettiin näkökulmasta Thomas Tytowski. Děkuji, Claude. Já jsem jenom chtěl říct, že samozřejmě jsou... Kiitoksia, Claude. Totta kai voin hyväksyä tämän. Tämä, mitä Peter totesi jo, että lukuja voidaan lisätä. Totta kai on tärkeää, että kaikissa toimenpiteissä, joita tässä suunnitellaan, pitää olla myöskin tarpeeksi talousarvio varat tähän. Jos eivät varat riitä, niin sitten meidän pitää mennä tätä valiokunnassa, joka on hyvin rakentavasti ja nopeasti reagoinut toimi, tapahtumiin, niin meidän pitää toimia silloin. Tämän toisen lausun osalta, jota me käsittelemme tässä, pitää todeta, että meillä on yhteisymmärrys tästä lausunnosta ja olemme valmiita keskustelemaan näistä summista. Back. Kiitoksia. Kiitoksia Thomas. Ennen kuin annetaan vielä esittelijälle puheenvuoro, niin voisitteko kertoa vielä tästä konsultointimenettelystä komission puolelta? Ja neuvostohan pitää olla tässä samaa mieltä, eli kuullaanpa tästä komission edustajalta ensiksi. Ja sitten puheenjohtaja, valtion edustajat, ennen kuin annetaan esittelyä vielä uudelleen puheenvuoron. Uh, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä asia, josta keskustellaan, uh, se on useissa suhteissa hyvin erityislaatuinen. Uh, se otettiin käsittelyyn ainoastaan kolme viikkoa muuttoliikeagendan hyväksymisen jälkeen ensimmäistä kertaa käytetään 20. Tässä käytetään ensimmäistä kertaa nyt tällaista oikeudellista puitteistoa uudelleen siirtoon. Ja tämä on hätäväline. Sitä on käsitelty tähän mennessä valtavan nopeasti eri toimielimissä. Olemme kiito, kiitollisia siitä, että ainoastaan seitsemän viikkoa siitä, kun ehdotus on annettu, tällä ollaan valmiita hyväksymään edustaja Kellerin mietintö. Edistystä on tapahtunut valtavasti neuvostossa. Me olemme hyvin lähellä jäsenvaltioiden äh, kanssa äh, sopimusta äh, niin, että voidaan hyväksyä komission ehdotus. Tässä osoitetaan solidaarisuutta Italialle ja Kreikalle, jotka ovat hyvin alttiissa asemassa näiden pakolaisvirtojen alla. Ja kyse on nimenomaan siitä, että näillä suojelua, suojelua, kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden pitää saada oikeutensa. Tässä esittelijä, varjoesittelijä ovat esittäneet tarkistuksia ja ensinnäkin pakollinen vapaaehtoinen luonne Eurooppa-neuvostossa keskustelut ovat vahvistaneet, että tämä on ristiriitainen, ristiriitainen kysymys. Joka tapauksessa ollaan valmiit osoittamaan solidaarisuutta ja tätä on syytä painottaa. Komissio on äh, pahoillaan siitä, että Euroopan neuvosto ei ole ottanut huomioon tätä äh, pakollista äh, järjestelmää. On selvää, että jäsenvaltioiden pitäisi tosiaan siirtää nämä 40 000 ja on hyvin hankala muuten kuin pakollisella järjestelmällä taata, että näin tapahtuu. Useat jäsenet sanoivat, että olisi haluttu enemmän kuin 40 000 ja on aivan selvää, että Italia ja Kreikka ovat valtavan paineen alla. Varsinkin Kreikassa nämä luvut ovat koko ajan nousussa joka viikko ja siitä huolimatta on selvää, että että ei ole poliittisesti realistista ylittää tätä määrää tässä vaiheessa, mutta pitäisi huomata myös se, että tämä on vasta ensimmäinen askel. Sitten tästä siirtomenettelystä ja turvapaikanhakijoiden preferensseistä. Tässä artikla 78.3 sopimuksessa meidän pitää ottaa huomioon, että tästä pitäisi tulla mahdollisimman yksinkertainen menettely, jotta henkilöt, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua, saavat suojelun mahdollisimman nopeasti ja siirto tapahtuu nopeasti niin, että helpotetaan Italian ja Kreikan tilannetta, eli 78.3 artiklan mukaisesti. Ja pitäisi välttää myöskin sellaista tilannetta, että tästä menettelystä tulee tehoton. Tässä halutaan varmistua siitä, että tämä menettely toimii sujuvasti. Me olemme samaa mieltä kanssanne, että nyt pitäisi varmistua siitä, että hakijoiden intressit vastaavat jäsenvaltioiden intressejä. Tämä on olennaista, jos haluamme integroida nämä siirretyt henkilöt uudelleen sijoitusmaihin ja on olennaista myös se siltä kannalta, että uudelleen siirtoja ei tapahtuisi. Komission ehdotuksessa sanottiin, että pitäisi kiinnittää huomiota varsinkin maahanmuuttajien kielitaitoihin ja muihin taitoihin nyt halutaan lisätä näkökohtia, esimerkiksi perhe- tai kulttuuriset, sosiaaliset suhteet, jotka pitäisi ottaa huomioon jäsenvaltioissa myös. Tämän lisäksi olemme huomanneet, että pitäisi antaa prioriteettiasema haavoittuville ryhmille ja varsinkin lapset pitäisi ottaa huomioon silloin, kun valitaan siirrettävä. Mutta nyt ei pitäisi katsoa ainoastaan näitä preferenssejä, koska tässä jo jouduttaisiin epävarmaan järjestelmään eikä noudatettaisi 78.3 artiklaa, jonka pitäisi tukea jäsenvaltiota tällaisissa hätätilanteissa. Ja aivan lopuksi kommentoisin vielä EPPn ehdotusta, että olisi pysyvä siirtojärjestelmä. Tässä voi vahvistaa, että tämä hätäehdotus on alkuvaihe, niin kuin monet ovat sanoneetkin jo. Ja eh, komissiolla on nyt jatkossa vuoden lopussa ehdottaa, eh, tarkoitus ehdottaa sellaista järjestelmää, jossa puututaan strukturoidusti eh, pakolaisvirtoihin jatkossa. Ja Tähän Euroopan parlamentti otetaan mukaan yhteislainsäätäjänä sitten, kun sen aika tulee. Kiitoksia vielä kerran hyvästä yhteistyöstä ja keskusteluista. Kiitos. Thank you very much. Um, Kiitoksia oikein paljon. Sitten puheenjohtaja valtioedustaja. Euh, merci pour la parole. Kiitoksia puheenvuorosta. Luxemburgin puheenjohtajavaltiolla ei ole oikeastaan mitään lisättävää siihen, mitä ministerimme jo esittelivätkin tänä aamuna. Luxemburg efficiency. No niin, tämä on luxemburilaista tehokkuutta. No, en odottanut ihan näin lyhyttä puheenvuoroa. Ajattelin, että pari lausetta sieltä tulisi, mutta pysytellään tällaisessa tyylissä. En halua mitenkään teitä muuttaa. Hyvä näin, <laughs> mutta tässä hieman hämmennyin. No ei tämä tarkoittaa sitä, että komissio voisi, voisi käyttää tätä aikaa. The council now, but I for... Ei nyt ole tässä neuvoston roolissa, mutta haluan kysyä, että voisiko kollegani Castillo sanoa pari sanosta Fernandes mietinnöstä. Um, I mean, yeah, I mean, nobody's object. Niin, no, ihan nopeasti, jos kellään tästä vastaan. To be efficient, as efficient. Pyrin olemaan yhtä tehokas kuin Luxemburgin puheenjohtajavaltion No Tietysti ymmärrämme, että äh, tässä on nyt paljon äh, tässä on tullut paljon uusia tehtäviä maahanmuuttoasiassa ja näissä äh, siirtoasiassa uudelleen Mutta pitää tietysti olla myös varovaisia meidän puoltamme, koska tietysti olemme päättäneet pari viikkoa sitten kahdesta tai kolmesta uudesta EASON äh, henkilöstö jäsenestä ja budjetti kohdassa 16 annettu lisävaroja, eli tämä ei ole mitenkään uutinen EASON osalta, mutta on ehkä hieman ennenaikaista kuitenkaan vielä järjestää tätä hakua koska tämä hotspot-lähestymistapa on se, mitä on haluttu toteuttaa ja pitää myöskin arvioida niitä tarpeita, joita henkilöstön osalta on heti liittyen näihin tiimeihin. Mutta haluaisin vain sanoa, että olemme varovaisia tämän suhteen. Se siitä asiasta. Ja sitten Tomasin kommenttiin. Hän puhui lisärahoituksen tarpeesta ja haluaisin myöskin muistuttaa jäseniä, että Italian ja Kreikan ohjelmat ovat itse asiassa tulossa hyväksyttäväksi kymmenen päivän kuluttua ja rahaa menee Kreikkaan ja Italiaan samaa tarkoitusta varten. En tiedä, onko se tarpeeksi suuri summa, mutta raha on kuitenkin olemassa. Ja pitää muistaa tästä 60 miljoonasta, joka on kohdennettu hätätilanteita varten. Eli tässä tätä kokonaiskuvaa, ja voitte sitten ehkä arvioida, tämän pohjalta tilannetta paremmin. No tämä oli oikein hyödyllistä. Myöskin parhaan keskustellaan siitä, että minkälaista lisäapua Kreikka voisi saada, kun ajatellaan minkälaisessa tilanteessa se nyt on romahtamispisteessä, mutta emme nyt keskity tähän asiaan, mutta kollegat tästä kuitenkin mainitsivat ja puhuimme näistä hätätoimenpiteistä. Mutta kiitoksia tästä kommentista. Hyvä, että teit tämän lisäyksen. Ihan pieni kommentti vielä esittelijältä. Ska, haluatko käyttää ensin puheenvuoron? Thanks a lot. Thanks for... Kiitoksia. Kiitokset kommenteista. Uskon, että tämä käytiin hyvin hedelmäistä keskustelua. Niin komissio, älkää perätkö Kyllä mä annan tästä tehokkaan ja toimivan. Tämän takia teen myöskin meidän aikataulu, jossa näette sitten tarkkaan, että ottaa nämä huomioon kaikki, jotka voidaan ottaa huomioon sitten nämä pakolaisten tarkastelussa. Uskon, että olemme tehokkaita näiden toiveiden suhteen. Haluamme tehdä tästä toimivan. Ja kun tässä puhutaan nyt hätäjärjestelmästä, tällaista erityisjärjestelmästä, niin takaisin pitää toimia nopeasti, eikä sen pidä kestää liian kauan. Että valtiossa arvioidaan, arvioidaan hakemuksen tekijää. Kiitokset Peter Niedermüllerille myöskin hänen esityksestään. Ja tässä voi vain painottaa siinä, mitä hän on todennut täällä, että myöskin lisäbudjetilla taisi olla 16 uutta virkaa Frontexiin, jos katsotaan tätä valtavaa tehtävää, joka EASolla on, kaikki näille ongelmakohtineen ja kaikki nämä hakemuksineen ja jäsenvaltioissaan, niin kyllä he tarvitsevat lisätukea tähän. Ei oikeastaan mitään lisättävää. Kiitokset vaan kaikille yhteistyöstä. Pite oli mukava tehdä yhteistyötä kanssasi ja kiitokset sihteeristölle ja avustajille ja neuvonantajille. Toivottavasti voimme päästä hyvään tulokseen huomenna. No niin, tässä esitettiin paljon kiitoksia, mutta tämä oli hyvä esimerkki siitä, kuinka kollegat tekivät hyvää yhteistyötä tiukoissa aikarajoissa, eli oikein perustellut kiitokset. Ja sitten Peterin lausunto. Ah, joku haluaisi vielä käyttää puheenvuoron. Niin, älä huolehdi, Piito, en minä sinua unohtanut. Sinä olet vainoharhainen. <laughs> niin, minä annoin juuri antaa sinut puheenvuoron, älä huolehdi. Niin. Eh, eh, from the secretariat. Eh, sanoisin vain, että sihteeristö on tehnyt erinomaista työtä ja Thomas Dehovskin mietti, mm, tai kannanotot siitä, että hyvä, että tehdään töitä tässä budjetin parissa. Erittäin hyvä pohja meidän yhteistyöllemme ja siitä syystä erittäin hyvä yhteistyömuoto tässä valiokunnassa. Niin, halusin itse asiassa antaa sinulle puheenvuoron. En unohtanut sinua. Halusin vain mainita, että myöskin määräaika 25. elokuuta kello 18, tar- siis määräaika tarkistuksella tämä on tärkeää mainita. Ja rahoitusväline on erittäin tärkeä. Ja Kekös sanoikin, että meidän pitää katsoa, mitä muuta voimme tehdä budjettipuolella – ja tämä tehtävä on myöskin varjoesittelijöille esittelijälle. voit katsoa näitä asioita. Meillä tietysti nyt Kreikan tilanne voi vaikuttaa koko alueen tilanteeseen maahanmuuttajien ja myöskin maan sisällä asuviin ihmisiin. Eli tämä on sellainen asia, mikä pitää ottaa huomioon näissä budjettipuolella. Eli huomenna äänestetään ja sitten viimeinen kohta 12, Peterille jälleen puheenvuoro. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016. Kaikki pääluokat. Peter, ole hyvä. Thank you. I try to be brief. Kiitoksia. Yritän puhua näin myöhään hyvinkin lyhyesti. Mitä tulee tähän lausuntoluonnokseen, niin 2016 vuodeksi, ottaisin huomioon seuraavat seikat. Aivan ensiksi lausunnossa noudatellaan sitä lähestymistapaa, jonka hyväksyimme silloin, kun teemme töitä 5 kautta 15 budjetin parissa. Olin siinä esittelijänä. Ja nämä näkökohdat, jotka tulevat esiin lausuntoluonnoksessa, heijastelevat tätä. Tässä olen tyytyväinen budjettikohtien lisäykseen ajatellen turvapaikan hakua ja IAMF verrattuna 2015. Minä olen ehdottanut erillisiä budjettikohtia, jotka kattavat nämä IAMFn tavoitteet yhtä uutta budjettikohtaa, joka liittyisi kiireelliseen uudelleen sijoitusmekanismiin on tarkoituksena lisätä avoimuutta ja mahdollistaa se, että parlamentti tarkastelee kunnolla näitä määriä, joita ehdotetaan eri tavoitteisiin rahastossa. Toivon, että voitte tukea minua siinä, kun haetaan tällaista lisänäkyvyyttä. Minä ehdotan myös sitä, että perustetaan budjettikohta omalle EUn pelastustoimelle ja tarkoituksena on pelast- äh, perustaa tällainen rahasto ja kun tällaista eh, kohtaa ei ole, niin erityisrahoitusta ei myöskään ole. Olen äh, tyytyväinen tämän Frontexin posion ja minä olen ehdottanut myöskin, että perustetaan uusi budjettikohta Poseidon äh, menettelyille ja Triton ja Poseidon operaatioille. Tämä pitäisi myös lisätä avoimuutta. Olen ottanut mukaan kompromissi sanamuodon Europolista, jota käytiin läpi 2015 budjetin laadinnan yhteydessä. Toivottavasti tämä ratkaisee kysymyksen. Ja sitten joustavuusväline 2016 budjetin äh, lausuntoluonnoksessa aion ehdottaa, että lisätään budjettia äh, EASON osalta. Minä en ole äh, laittanut kertoa näitä tarkistuksia, mutta haluaisin saada yksityiskohdat vielä, mutta laitan tosiaan kiertoon nämä sitten lähipäivinä. Aion esittää tarkistuksia, jotka liittyvät romanien integraatioon ja myös uhrien edistämiseen tässä tulevina päivinä ja haluaisin myös kesän jälkeen vielä tehdä yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa, jotta saamme vahvan kannan Liben osalta 2016 budjettiin. Kiitoksia. Thank you for all the... Kiitoksia Peter kovasta työstä, jota olet tehnyt tämän lausunnon osalta. Ja pienet pahoittelut, että tämä budjettiasia käsitellään näin myöhään. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja usein näin myöhään ei ole salissa enää paljon ihmisiä jäljellä. Tomas, tässä on varjo, sitten haluatko kommentoida vielä tähän? Uh, uh, thank you, Chair. <clears throat> Dikuju Petrovi. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitos myöskin Petrille. Minä haluaisin jälleen kerran onnitella esittelijää lämpimästi ja kiittää häntä loistavasta työstä ja yhteistyöstä. Tämä on aivan esimerkillistä yhteistyötä. On suuri ilo tehdä työtä jonkun kanssa, joka on näin älykäs ja tietää paljon talousarvioasioista. Joten chapeau, Peter. Pari kommenttia tähän vielä. Minusta on tyytyväis, olen tyytyväinen siihen, että valmistelija on todellakin ottanut meidän yhteisprioriteettimme tähän mukaan. Erityisesti näin tärkeässä aiheessa. Ja tästä tällä alalla, josta me live-valiokunnassa olemme vastuussa, niin tähän. Täällähän on monia lisää talousarvioita, joista me olemme vastuussa. Ja tämä pitää kertoa myöskin selkeästi äänestäjille. Täällä on muutamia asioita, joita minun mielestäni ovat ryhmälleni hieman ongelmallisia. Ensinnäkin pitää olla varovainen AMIF-rahaston kanssa. Erityisesti jos tähän, tähän laitetaan uusia talousarviokohtia, jotka liittyvät tämän rahaston rahoitukseen. Pitää olla varovainen, ettei tästä tehdä vain vaikeampaa tämän hallinnosta. Sitten Europol, Eurojust ja nämä virastot, joilla on siis tärkeä rooli viime aikoina, tämän takia pitää myöskin taata se, että heillä on tarpeeksi varoja käytössä mutta pitää myöskin taata se, ettei synny mitään päällekkäisyyksiä, kuten Ska Kellä jo viime lausunnon esittelyssä kertoi. Sillä vuonna 2015 jo lisätalousarviossa näitä varoja lisättiin. Ja sitten monen tärkeiden virastojen osalla, kuten Frontex ja niin edelleen. Nyt tehdään taas sielläkin henkilökuntataulukon suhteen samoja virheitä kuin aikaisemmin. Ja sitten seuraavaksi pilottiprojektit. Pitää taata, että niillä on tarpeeksi varoja, sillä ne ovat juuri tärkeitä EUn politiikan kannalta. Ja kun EU-komission pilottiprojekteja arvioitiin, niin täytyy todeta, että olen tyytyväinen, että muutamat näissä ovat erittäin myönteisiä – arvioita. Tämän takia niitä pitäisi tukea jatkossakin. Ne ovat hyvä meidän työmme kannalta. Ja sitten lopuksi, näin lyhyesti vain, tähän liittyy myöskin keskustelu maahanmuuttoon, koska tässä on muutamia turvallisuusaspekteja, jotka ovat Euroopassa tässä mukana, kuten vaikka huumekaupan vastainen toiminta, josta on muutaman kerran tänään jo puhuttu lähikuukausina ja lähivuosina on tullut uusia synteettisiä huumeita markkinoille. Minä olen tuolla kadulla töissä ja tätä ei saa aliarvioida. Olen nähnyt niitä siellä. Olen toiminut streetworkerina. Sillä monet nuoret aloittavat näiden uusien huumeiden kanssa kokeilut. Joten ei ole mitään tyhjää sanahelinää, jos todetaan, että haluamme lisää varoja huumekaupan vastaiseen toimintaan, koska näitä varoja oli jo vuosikausiin lisätty. Varmaankin ryhmien rajojen yli löydämme tähän yhteisymmärrykseen, koska tämä on erittäin tärkeää erityisesti juuri maahanmuuttajien osalta. Me kuulimme tänään, se on myöskin Eurojustin puheenjohtajan puheenvuorossa tänään, että maahanmuuttajien osalta tämä on tärkeä aihe. Tämä on myöskin paljon rikollisuutta, joka on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti. Kiitokset mielenkiinnosta, toivotan teille hyvää iltaa ja kiitokset Pertille, Petrille ja Claudille myöskin, koska hän johtaa tätä kokousta näin loistavasti pitää kiinni aikataulusta. Kiitoksia Thomas. Pahoittelut Jessikille, hän oli paikalla koko ajan, mutta tässä tässä kaikki kolme varjoesittelijää tulivat samanaikaisesti paikalle. Eh, joten pahoittelut olitkin paikalla. Ole hyvä ja puhu vaan ja ottaa sen jälkeen Björk, eli Alden puolesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Alden puolesta valmistelijaa tästä lausuntoluonnoksesta – erittäin hyvä, että Frontexin osalta tehdään näitä lisäyksiä ja että tunnustetaan se, että tarvitaan lisärahoitusta tähän muuttovirtakriisiin, maahanmuuttokriisiin. Ja myöskin hyvä, että näitä mukautuksia on tehty henkilöstön osalta, koska tarvitaan enemmän henkilöstöä näiden asioiden käsittelemiseen. Mutta kuitenkin Liben toimivaltuuksiin liittyviä asioita puuttuu tästä lausunnosta. Meidän pitäisi laajentaa tätä lausuntoa siten, että katsotaan Eurojust-kysymystä myöskin ja myöskin perusoikeusvirastoa tilannetta ja myöskin koordinaatiota eri virastojen välillä. Europolin osalta tämä kappale 6 lausunnossa hyvä on tärkeää, että meillä on ajatus siitä, että minkälaisia budjettivaikutuksia ne, tällä uudella terrorismin vastaisella äh, keskuksella on? Onko tämä budjetin osalta neutraali vai luoko se lisäkustannuksia Euroopan unionin budjettiin? Ja sitten muista lähestymistavoista. Itse asiassa keskustelen jäsenten kanssa ennen kuin sitten teen varsinaisia tarkistusehdotuksia sain tämän lausunnon vasta tiistaina, joten oli vaikea vielä tutkia tätä tarkemmin, mutta kiitoksia tästä keskustelusta ja kiitoksia esittelijälle. Next. Kiitoksia Josek. Ja sitten mä olen Björk. Thank you very much. Uh, Tack. Kiitoksia kovasti. Haluaisin kiittää budjettiesittelijää tästä erinomaisesta yhteistyöstä, joka meillä oli meidän mielestämme lausuntoluonnos on erittäin hyvä ja sitä on syytä tukea. E, siinä on tiettyjä kohtia, jotka ovat ongelmallisia, esimerkiksi Frontex-lisäykset, joita me e, vastustamme. E, tässä maahanmuuttokriisi, se on selvästi katastrofi ja se pitää ottaa huomioon. Ja nämä tosiaan tulevat aika kalliiksi Euroopalle nämä toimet pakolaiset, jotka tulevat meidän, meidän rajoillemme. Ja me aiomme esittää tästä asiasta vielä tarkistuksia. Nyt on mukava nähdä, että tässä lisätään IMFlle lisää henkilöstöä. Me aiomme itse esittää tarkistuksen, koska nyt pitää vahvistaa syrjinnän torjuntaa ja pitää tehdä lisää tasa-arvon edistämiseksi. Meidän pitää ottaa huomioon myös turvallisuusagendamme ja meidän mielestämme pitää lopettaa tällainen ajattelu, että meillä ei olisi meillä olisi turvallisempi yhteiskunta, jos on enemmän tällaista painostusta. Meidän mielestämme tässä pitäisi mennä hyvin nopeasti eteenpäin. Ei tässä aina mietitä, mitä tarvitaan tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä on e, tärkeä asia ja meillä on vielä aikaa, joten Paul Caffern e, sisäasioiden pääosastolta komissiosta voisitko kommentoida ihan lyhyesti? Make a brief comment on uh, uh, Ihan lyhyt kommentti teiltä. Technical comment. Um, vous vous souvenez, uh, lyhyt tekninen kommentti. Varmasti muistatte aikaisemmalta rahoituskaudelta, että meillä oli itse asiassa neljä tällaista pysyvää rahastoa ja myöskin pilottihankkeita. Ja nämä budjettikohtat ja niiden hallinnointi oli melko monimutkaista ja osittain melko jäykkää. Ja nyt kun meillä on kaksi budjettikohtaa, niin voidaan sitten käsitellä näitä erilaisia, kukin kohta käsittelee eri asioita, on, on tämä solidarisuuspuoli ja turvapaikka, kysymykset ja sitten toisaalta maahanmuutto, kotouttaminen ja palauttamiset. Ja pitää muistaa, että toisin kuin edellisellä rahoituskaudella oikeusperusta tässä, erityisesti EMIF, on luo yhteiset pohjat ja kehykset näiden toimien arvioinnille ja seurannalle jäsenvaltioissa. Ja nyt meillä on myös selkeät indikaattorit, joita jäsenvaltiot käyttävät äh, kertomusten laatimiseksi. No budjettisuunnitelmassa on tällainen äh, ohjelma lausuma, project statement englanniksi, ja siellä on selvitetty jokaista ohjelmakotan resurssit, joita on suunniteltu. Meidän mielestämme erilliset budjetikohdat eivät välttämättä ole oikea ratkaisu. Voidaan ajatella, että tämä itse asiassa toimii itseään vastaan, etenkin kun maahanmuuttokriisi on päällä. Ja jos katsotaan, miten tässä nyt toimitaan, tässä voi tulla ongelmia, kun halutaan tehdä siirtoja eri budjettikohtien välillä. Ja tämä itse asiassa voisi estää sen, että näitä varoja voitaisiin saada nopeasti liikkeelle hätätapauksessa, eli jos komissio esimerkiksi pyytää reagoimaan nopeasti, niin näitä varoja ei pystytä siirtämään kohdasta toiseen. Ja teknisesti meidän puolta me tarvitsisimme SC-tietokannasta vuosittaisen äh, raportin ja se on pyynnöstä, eli komissio katsoo, että kun meillä on nämä kaksi budjettikohtaa, niin olemme saaneet tehostettua tätä toimintaa verrattuna edelliseen kauteen ja myöskin olemme saaneet avoimuutta tähän raportointipuoleen ja kollegat ovat jo useampaan kertaan puhuneet täällä näiden rahastojen täytäntöönpanosta ja varmasti tulevat puhumaan vielä uudelleen. No mitä tulee näihin siirtoihin? Kansallisista ohjelmista löytyy nämä yksityiskohtaiset tiedot ja kun näitä on tarkistettu, Kyseessä on tilapäinen toiminta ja sitten kun tätä artiklaa 18 on sovellettu EMIF asen, asetuksesta, niin tämä on selkeämpi. Ja jos nyt on ymmärtänyt, Frontexin budjettihan on lisääntynyt merkittävästi, merkittävästi katsoin näitä lukuja – vuonna 2006, kun valmisteltiin tätä Frontex-esitystä, niin suunniteltiin niin, että 2013 vuonna tämä budjetti olisi 43 miljoonaa. voitte katsoa, että missä nyt mennään. Ja se, että luodaan erillinen kohta eh, Triton ja Poseidon operaatioille, no, meillä pitäisi olla oikeusperusta tälle, aivan kuten esimerkiksi virastojen osalla osalta on. Mutta jos ajatellaan, että Triton ja Poseidon eh, hylätään, jos tätä maahanmuuttovirtaa ei enää ole, ja mitä tapahtuisi, jos tulee jotakin muita eh, reittejä näille muuttovirroille esimerkiksi Ukrainan kautta. Tätäkin pitää pohtia. Tarvitaanko sitten uusi budjettikohta näille? Kiitoksia. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Peter, haluaisitko vielä sanoa loppusanat tälle Uh, just, uh, Kiitoksia. Aivan lyhyesti haluaisin kiittää näistä kommenteista ja huomioista. Me teemme töitä budjetin parissa myös kesällä. 25. Uh, elokuuta on määräaika tarkistukselle ja toivon, että uh, voimme äänestää syyskuun lopussa. Kiitoksia vielä kommenteista. Niin, aina sanotaan, että budjettivalikunnassa on kesällä töitä, kun nämä määräajat ovat elokuussa, joten pidämme oikein hyvänä ja kunnioitamme tätä kovaa työtä, jota teette. Ja kiitoksia myöskin varjositille tekemästäni työstä. Tässä puhuttiin yhdeksästä kello yhdeksästä huomenna, eikö niin? Eli käsit käydään tätä muututa keskustelua tai pahmuuttokeskustelua ja myöskin esitetään elokuva kello 19 SP eräässä salissa ja edustaja e. Metsolla sitten isännöi tätä tai emännöi tätä tilaisuutta kello 19. Siis siellä näytetään elokuvaa. Ja kaikki li- tämä liittyy tähän maahanmuuttokeskusteluun ja hän pyysi minua kertomaan teille tästä tapahtumasta. Kiitoksia paljon kollegat. Olemme päässeet tämän päivän esityslistan loppuun asti käytyä. Ja